näille uhreille. 22.6. ja 23.6. kuten myös 28.6. pidetyn erityis ylimääräisen istunnon pöytäkirjat ovat saatavilla. Onko huomautuksia? Pöytäkirjat hyväksytään. Olkaapa hyvä. Eh, si una mozione d'ordine perché... Työjärjestyspuheenvuoro, kuten totesitte, kammottavia iskuja tehtiin. Ja italialaisena haluaisin esittää myötätuntoni Bangladeshin uhreille, joita joukossa oli italialaisia. Kansanpuolue on ajatellut, että työjär- kiireellisten järjestystä muutettaisiin, mutta ehkä nyt voidaan jättää se sellaiseksi kuitenkin, että ollut on. Ja varmastikin miten paljon voidaan osallistua tähän tärkeään hetkeen, kuten totesitte. Voimme tukea sitä italialaisena ja sitä myötätuntoa italialaisen uhreille. Kiitos. Kiitoksia, rouva Gardini, siitä, että viittasitte oman maan kansalaisiin, joita uhrien joukossa oli. Olette varmasti puhunut italialaisten kollegojenne kanssa ja todenneet, että haluamme täällä aivan erityistä osanottoa ilmaista eh, tuon kansakunnan edustajille ja siis uhreille. Puolan ja Portugalin toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet minulle Ursula Krupan ja Manuel Antonio dos Santosin nimittämisestä Janus Wojciechowskin ja Elisa Ferreiran tilalle parlamentin jäseniksi alkaen 24.6. ja 28.6.2016. Toivotan uudet kollegat tervetulleeksi ja totean, että he toimissaan Euroopan parlamentissa ja sen elimissä nauttivat täysistä